Ja wiem, że poniedziałki nie są najlepszym Tiedän, että maanantai ei ole valiokuntakokouksille hyvä päivä, mutta nyt on välttämätöntä se, kun on paljon tehtävää, joten täytyy joskus pitää kokouksia myös maanantaisin täällä Strasbourgissa. Esityslistasta ei ole huomioita. Sitten tulkkausjärjestelyt kuten yleensäkin. 17 kielen tulkkaus on järjestetty. Sitten kohta kolme. Euroopasta tulevais- Euroopan tulevaisuudesta käyvän keskustelun tilanne. Herra Jakovcic on valmistelija. Laadimme lausunnon AFKO-valiokunnan mietintöön, oma mietintöön. Teemana siis Euroopan tulevaisuus. Nirova Aguilera, olkaa hyvä. Sí, mm, buenas noches. Permítame, presidente, antes de comenzar la... Hyvää iltaa. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin aloitamme äänestykset, haluaisin tehdä ehdotuksen. Kysymys on pyynnöstä, joka tulee sosialistiryhmältä. Se koskee Afrikan sikaruttoa, ASF. Tilanne on hyvin vakava ja meidän on katsottava toimenpiteitä, joita tämän vuoksi hyväksytään. On olemassa ryhmäaloite ja halusin esittää tämän koko ryhmälle, valiokunnalle, jotta voisimme ehkä laatia suullisen kysymyksen, jos pidätte sitä soveliaana. Alun perin suunnittelimme tätä poliittisena ryhmänä, mutta koska tämä on niin tärkeä painoarvoltaan ja tämä koskee niin monia maita, niin ehkä sillä voisi olla vaikuttavuutta paremmin, jos poliittiset ryhmät pitävät sitä sopivana, että maatalousvaliokunta esittäisi tämän suullisen kysymyksen. Eli ryhmä voisi vetää pois tämän suullisen kysymyksen ja me esittäisimme suullisen kysymyksen valiokuntana komissiolle. Tämä on nyt se asia, jonka minä halusin tuoda valiokunnan huomioon heti aluksi. Tämä on polttava kiireellinen aihe ja toimenpiteet ovat ehkä vähän liian pieniä. Mielestäni tämä kannattaisi viedä täysistuntoon. Tämä on esitykseni ennen kuin aloitamme äänestykset. Kiitos puheenjohtaja. Tai Rouva parlamentin jäsen. Kyllä todellakin poikkeuksellisen tärkeä aihe. Voidaanko ottaa esille asia koordinaattoreiden kokouksessa? Vai pitääkö sitä keskustella tänään? kun ei se kysymys kuitenkaan tulisi tähän sessioon, joten varmaan voimme käsitellä sitä kysymyksenä sitten mistä koordinaattoreiden kokouksessa. No, en esta, en esta sesión, sí, bueno, a mí no me parece mal. Lo uni... No, kuulkaa, kyllä se varmaan sopii. Mutta olemmeko sitten ajoissa joulukuun istuntoa varten? En tiedä. Minusta kannattaisi saada tämä nyt nopeasti. Ja tietenkin se on kollegoiden käsissä päättää. Saammeko poliittisten ryhmien välille syntymään yhteisymmärryksen? Ehkä koordinaattoreiden kokous on sovelias paikka yrittää tätä. Ja mikä tärkeintä, haluaisin tämän jo joulukuun täysistuntoon käsiteltäväksi. Katsotaan, mikä on mahdollista. Ehdotan niin, että tarkastelisimme asiaa ryhmissä. Ja sitten, että koordinaattorit pitäisivät koordinaattorin kokouksen ja käsittelisivät, että siellä olisi ryhmän mielipite, ryhmien mielipiteet käytössä. Olisin kovasti taipuvainen tukemaan teidän äh, edustaja Aguileran ehdotusta. Tästäkö edustaja Weitz, haluatteko tästä puheenvuoron? I have a point. Kiitoksia työjärjestyspuheenvuoron Marokkoon liittyen. Haluatko, että lausun siihen liittyen jotain nyt vai myöhemmin? No sitten edustaja Dess. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Ryhmäni puolesta voin sanoa, että kollega Ali Geeraa voin tukea. Koordinaattoreiden kokouksessa palaamme asiaan, joten asia voidaan siltä pohjalta viedä sitten joulukuun täysistuntoon. Bardzo dziękuję. Mamy... Kiitos nyt. toiminta Toimintamenetelmä on määritelty. Sitten palataan tuohon edustaja Jakovcicin lausuntoon. Nyt ennen vaaleja käydään vielä tärkeää keskustelua. Niin onko edustaja paikalla? E, edustaja Des. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia. Kuulin juuri äsken, että ei Romanian tulkkausta ole tarjolla, mutta kollega Budan puolesta, puolesta saan ehdottaa, että äänestys lykätään seuraavaan kertaan. Ryhmässänikin täytyy asiaa vielä puida ja olen keskustellut muutaman muunkin kollegan kanssa, joten esittelijän nimissä pyytäisin asian käsittelylykkäystä. Siis tämä, joka liittyy edustaja Budan tekstiin. Moment, pan poseł Buda, bardzo proszę. Edustaja Buda, olkaa hyvä. Uh, I'm sorry, we don't, we... Anteeksi, mutta meillä ei tosiaankaan ole tulkkausta, enkä ymmärrä. Mm, äh, siis meillä ei ole romanian tulkkausta muille kielille. Minä ymmärrän vain englantia ja ranskaa. Mutta onko kyse minun mietinnöstäni? If it's according my, my, my report. Onko kyse minun mietinnöstäni? Niin kollegani pyysi minua lykkäämään tätä. Puhuin kollegoiden kanssa ja olemme sopineet, että tämä omaa mietintöäni koskeva äänestys voidaan lykätä. Jak rozpoczę, wolałbym to rozstrzygnąć później, ale jak rozpoczęliśmy... Haluaisin edustaja Pudan mielipiteen tähän, nyt kun kerran keskustelu aloitettiin. I need uh, discussion. Toden totta. Mekin haluamme keskustella tästä vielä ryhmässä ja tuen tätä ehdotusta. Ei ongelmaa, voimme siis lykätä tätä. Proszę Państwa, ja pytałem e, sekretariat. Kysyin sihteeristöltä menettelytavan ja tekniikan osalta, se on mahdollista. Eli siirretään se myöhempään, kun se kuitenkin aikataulun kannalta on mahdollista. Jos tähän ei ole vastuhuomautuksia, niin siirretään myöhempään. Tämä kohta siirretään, kun vastahuomautuksia ei ole. Ja sitten palaammekin tuohon herra Jakovcicin asiaan. Oliko Flanaganilla tästä asiasta? Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. it's... Eh, sorry, can I ask? Miksi tämä ylipäätään oli pöydällä, kun meidän piti nyt tulla täysistunnosta uudemman kerran tällaiseen ylimääräiseen istuntoon? Miksei näitä voida siirtää sitten kaikkia, kun keskustellaan niistä Brysselissä niin kuin oikeastaan pitäisi tehdäkin?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 Siinä tapauksessa äänestykseen. Ottakaa äänestyskortit esiin. Ensimmäinen kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestetään. Äänestys päättyy. Hyväksytty mennään sitten kompromissi viiteen. Äänestys alkaa. Kompromissi viisi. Äänestys alkaa. Kompromissi on hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Hyväksytty 28 puolesta. Kiitos hyväksytty tarkistus 31 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi 6, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mennään tarkistukseen 35. Edustajan Nekovilta puolesta. Hyväksytty kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksytty. Sitten tarkistus 55 puolesta. Vastaan hylätty. Tarkistus Kahdeksankymmentäkahdeksan. Tarkistus 88 puolesta hyväksytty. Sitten 45 puolesta Tarkistus 46 puolesta vastaan hyväksytty. Anteeksi hylätty, anteeksi hylätty. Tarkastamme 46 tarkistuksen. 46. no. I said 46. 46. To jest za poprawką 46. To jest za. Fortis. Hylätty. Sitten 48 puolesta. 48 puolesta hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestämme. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. 56 tarkistus puolesta. Hyväksytty 57 puolesta hyväksytty. 58 puolesta, hyväksytty. 59 puolesta, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, hylätty. Kompromissi 9 äänestys alkaa. Tarkistamme tarkistuksen 60. Selvä. Tarkistus 60 tarkastamme ja äänestys alkaa. Tarkistus 60 äänestys alkaa. Äänestys käynnissä, äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Kompromissista 9. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä, äänestys päättyy. Sitten tarkistus 75. 75 hyväksytty, 73 puolesta hyväksytty, 74 73 ei äänestetä, pahoittelen 74 puolesta hyväksytty. Sitten tarkistus 76 puolesta vastaan. 76 tarkistetaan. 76 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Kompromissista 10. Äänestys päättyy. Tarkistus 84 puolesta, 84 hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 86 puolesta hyväksytty. 87 puolesta hyväksytty. 89 puolesta hyväksytty. 90 puolesta vastaan hylätty. 92 puolesta vastaan hylätty. 93 puolesta hyväksytty. 94 puolesta hyväksytty. 95 puolesta hyväksytty. 96 puolesta hyväksytty. 97 puolesta hyväksytty. Johdatonsa kappaleet, kompromissi 1. Äänestys alkaa. Kompromissista 1. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä, äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty, joten siinä tapauksessa mennään kompromissi kakkoseen, äänestys alkaa, kompromissi kaksi, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Mennään tarkistukseen kahdeksan. Flanaganilta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Kymmenen puolesta vastaan hylätty. yksitoista puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kolme Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta. Hyväksytty, kiitos. Sitten tarkistusten kerrakko kolausunnosta. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Lausunto on hyväksytty. Haluaako lausunnon valmistelija? Haluaako lausunnon valmistelija pitää puheenvuoron? Kiitokset kaikille. Kiitos tehdystä työstä. Kiitämme myös osallistuneita työntekijöitä. Sitten kohta neljä. Eurooppalainen aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Edustaja Nikolson valmistelijana. Regivalikunta on asiasta vastaava. Valitettavasti herra Nikolson ei ole paikalla, joten yritän lyhyesti alustaa Nicholson on lausuntonsa esitellyt ajamassa kokouksessa ja siellä käsitellään ja hyväksytään aluekehitysrahasto ja kohesiorahaston tavoitteet ja suuntaviivat. Ja tarkistuksissa ehdotetaan tasapainon saamista kaupunkien ja maaseutualueiden välillä. Se olisi hyvä lähestymistapa. Ja painotetaan rahastojen päätavoitteita. Täytyy puuttua syrjäytymiseen, köyhyyteen ja tukea kohesiota. 13 kompromissitarkistusta on neuvoteltu. Joten mennään äänestämään. Tämä tietysti liittyy myös yhteisten sääntöjen asetukseen. Alokehitysrahasto ja kohesirahasto valmistelija Nicholson. Tarkistus 44 puolesta. 44 puolesta äänestetään. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 45 Viekasilta puolesta hyväksytty 46, edustaja Soonalta puolesta hyväksytty 47, Viikasilta puolesta hyväksytty 48 puolesta hyväksytty. Kompromissi kolme äänestys alkaa. Äänestys alkaa kompromissista kolme. Äänestämme, äänestys päättyy. Sitten tarkastus 51. 51 puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 2. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Sitten tarkistus 55 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 56 puolesta. Tarkistamme tuloksen. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. 55. 55. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 55. Eikö minun korttini toimi? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Kompromissista 5. Päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 60 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa tarkistuksesta 60. Hyväksytty. Ä, päättyy. Kompromissi kuusi, Äänestys alkaa. Äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty sitten 64 puolesta. 64 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Tarkistus 70. 70 puolesta hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Kompromissi tai äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 73 tarkistus. Puolesta. Hyväksytty. 74 puolesta. Hyväksytty. 75 puolesta. Hylätty. 76. 75. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. 75. Äänestetään. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 76 puolesta vastaan hylätty. Seventy-seven. Tarkistus 77 puolesta hyväksytty, 78 puolesta hyväksytty, 79 puolesta hyväksytty, 6 puolesta hyväksytty, 80 puolesta hyväksytty, 81 puolesta hyväksytty, 82 puolesta hyväksytty, 83 puolesta hyväksytty, 84 puolesta vastaan hylätty, 85 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10, äänestys alkaa. Kompromissista 10, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Mennään tarkistukseen 91. 91 puolesta. Hyväksytty. 8 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Kompromissi 11. Hyväksytty. Mennään tarkistukseen 92 puolesta. Anteeksi, 93. 93. Hyväksytty. 94 puolesta hyväksytty, 95 puolesta vastaan hylätty, 96 puolesta vastaan hylätty, kompromissi 12, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Mennään tarkistukseen 101. Kuka puolesta 101? Hyväksytty. 102 puolesta hyväksytty. 103 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 10 puolesta hyväksytty. 104 puolesta hyväksytty. 105 puolesta vastaan hylätty. 106 puolesta vastaan hylätty. 107 puolesta vastaan hylätty. 108 puolesta. Tarkistamme tulokseen 107. 107 äänestys alkaa. 107 äänestys alkaa. Äänestämme, äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 108 puolesta hyväksytty 109 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta hyväksytty. 111 puolesta hyväksytty, 112 puolesta hyväksytty, kompromissi 13, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen 115. Edustaja Sonalta puolesta hyväksytty. 116 puolesta hyväksytty. 117 puolesta hyväksytty, 118 puolesta hyväksytty, 119 puolesta hyväksytty, 120, 122 puolesta hyväksytty, 122 puolesta hyväksytty, 123 puolesta hyväksytty, 84 puolesta hyväksytty, 125 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 13 puolesta hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hylätty. 15 puolesta hyväksytty. 16 puolesta hyväksytty. 17 puolesta vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan hylätty. 19 puolesta hyväksytty. 20 puolesta hyväksytty, 21 puolesta hyväksytty, 22 puolesta hyväksytty, 23 puolesta vastaan hylätty, 24 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen. 24 äänestys alkaa. Äänestys alkaa 24 äänestys käynnissä, äänestys päättyy. hylätty. 25 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan hylätty. Tarkoitus 27 puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta hyväksytty. 29 puolesta hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Sitten hyväksytty. Mennään tarkistukseen 34 puolesta. Hyväksytty 35 puolesta vastaan. Hylätty 36 puolesta. Hyväksytty 37 puolesta. Hyväksytty 38 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 38. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39. Tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 2, äänestys alkaa. Kompromissi kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ko- kompromissi on hyväksytty. Mennään tarkistukseen 43 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme tuloksen 43 äänestys alkaa. 43 äänestys alkaa. Äänestys käynnissä, äänestys päättyy. Hylätty. No salista tuli pyyntö tarkistaa. Tarkistus 126 puolesta. 126 hyväksytty. 127 puolesta hyväksytty. 128 puolesta vastaan hylätty. 129 puolesta vastaan hylätty. 130 puolesta hyväksytty. 131 puolesta hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen äänestys alkaa. 132. Äänestys alkaa. Tarkistus 132. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. hylätty 133 puolesta vastaan hylätty. Äänestämme koko lausuntoehdotuksesta tarkistuksen kerran. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Valmistaja ole paikalla. Kiitämme poissa olevana valmistelijaa. Kiitos teille kaikkia työntekijöitä. Kohta viisi. Suonan kohta viisi on viivästetty, siirretty eteenpäin. Kiitos, että tämä sopi teille. Menemme sitten kohtaan kuusi. Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjavahtona tehty sopimus. Olkaa hyvä. Mr. Weitz. Yes, thank you. Thank you, Chair. I got a point of... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Työjärjestyspuheenvuoro. Marokon suurlähettiläs Itävallassa on saanut kirjelmän. Varmaan olette saaneet sen. Siinä pidetään näitä tarkistuksia vihamielisinä, jotka ovat perusteettomia ja kaikkea muuta kuin rakentavia ja kuulemma poliittisesti motivoituneita, eli skandaalipoikainen tarjolla, joten tässä sanotaan suoraan, ettei miksi, jos ei tässä Marokon suurlähettilään kantaa huomioida, niin tämä saattaa vaikuttaa jatko, jatkoossa yhteistyöhön, turvallisuuden aiheeseen liittyen. Ja mitä tulee EPPn, SDn, ECRn, ALDEn, Vihreiden, GUEn sekä riippumattomien tarkistuksiin. Eli käytännössä nämä ovat kaikkien jäsenten tarkistuksia. Tämä on ihan hölynpölyä. Meidän pitäisi vastata tähän sanoen, että tällä tavalla puututaan meidän työhömme ja näin ei ole tapana toimia. Mikäli haluatte saada kopion tästä kirjelmästä, niin minulta sellaisen saa. <clears throat> Suurlähettiläs tulee muistaakseni huomenna vieraakseni. Olisiko teillä jotain terveisiä, jotka voisin hänelle välittää? Państwa, nie Älkäämme nyt aloittako keskustelua. Edustajat voivat tavata eri henkilöitä ilmaista erilaisia mielipiteitä. Ja tulkitkaa lähettiläiden kirje oman näkemykseni mukaan. No lähettiläs on lähettiläs. Edustaja Danteen varmaan pystyy parhaiten alustamaan tästä kohdasta. Kiitos puhemies Muistutan, että tämä kirjeenvaihto, joka meidän tänään pitäisi hyväksyä, liittyy tuomioistuimen kirjelmään siitä, mitä me voimme tehdä. Ehdotan, että lausunnon mukaisesti menemme tuomioistuimen ohjeiden mukaan. Kiitos. Selvä, mutta älkää aloittako keskustelua. Uh, Olen aivan eri mieltä, sillä on selvästi nähtävissä, että komissio ei ole noudattanut tuomioistuimen päätöstä eikä ole pyytänyt paikallisväestön näkemystä asiasta. Se on mukamas järjestänyt konsultaation, mutta 18 sadasta kutsutusta vain osallistuivat, eli käytännössä marokkolaisia järjestöjä, joten Länsi-Saharan väki ei ollut edes mukana hankkeessa, eli yhteisymmärryksestä ei voida puhua. Tämä on tuomioistuimen päätös ja meidän täytyy vain muistaa, että riippumatta siitä, mikä päätös täällä tehdään ja niin mitä komissio sanoo jatkossa, tämä menee taas käräjille ja tuomioistuin tulee tekemään saman päätöksen kuin aikaisemmin, joten Marokolla ei ole oikeus allekirjoittaa sopimuksia maahan liittyen, joka ei YK sääntöjen ja kansainvälisten sääntöjen mukaan kuulu Marokon maaperään. Ja koska näin on, mekään emme voi niin tehdä. Joten ehdottaisin, että lykkäämme äänestystä, jotta ehdimme saada oikeudelliselta yksiköltä lausunnon. Ja meidän tulee selkeästi reagoida tähän poliittisena viestinä, että tällä tavalla ei voi puuttua parlamentin toimintaan. Saatte kyllä puheenvuoron, mutta hetkinen, minuutti vielä. Inta-valiokunta on asiasta vastaava, me laadimme lausunnon. Me emme käsittele politiikan alaa. Ehdotan, että ottaisimme tämän huomioon ja että te ja herra Dantaan kuuntelisitte toisianne asiassa ja sitten vielä Rovanoitser saisi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Herr Vorsitzender, ich möchte Ihnen da widersprechen. Herra puheenjohtaja, olen aivan eri mieltä. Kyllä meidän pitää puuttua tähän poliittiseen keskusteluun, sillä mehän emme voi sulkea silmiämme eli et, siltä, että Maa haluaa tehdä sopimuksen kanssamme, mutta maa ei saa puhua kansalaistensa puolesta tai päinvastoinkaan. Eli me emme missään nimessä voi toimia näin. Kuulun Afrikan valtuuskuntaan ja tunnen asian oikein hyvin ja vain varoittavaisena sanana toteaisin, eli että kauppasopimus solmittaisin ilman, että kansalaisia on kuultu paikan päällä. Ja ei niitä ihmisiä vain kuultu. Näin vaan ei sovi tehdä. Euroopalla on velvoitteena toimia esimerkkinä ja näin ei toimita toisen maan tai edes toisen maan osan kanssa. Oikeuksissa, vapauksissa on tietysti velvollisuus tutkia kaikki asiat. Mutta en haluaisi aloittaa nyt keskustelua, kun täällä on jo pitkä puheenvuoropyyntölista, joten ehdotan, että päätetään keskustelu tähän ja aloitetaan äänestys. Vai haluatteko nyt todellakin puheenvuoron? Ei minulla ole tietysti oikeutta rajoittaakaan teitä, mutta ehdottaisin, että mennään äänestämään. Edustaja Sandra pyysi aiemmin puheenvuoron. Rova Sandra. Gracias, presidente. Bueno, yo ya lo he dicho. Kiitos puheenjohtaja. Minä taisin jo tämän todetakin aikaisemmassa valiokunnan kokouksessa. Meidän on reagoitava tähän, meidän on otettava kantaa asiaan. Kysymys on sopimuksesta, joka ei mene Euroopan unionin yhteisöjen tuomioistuimen antaman kannan mukaisesti. Ja haluaisin korostaa, että Saharauin ihmisiä ei ole eh, konsultoitu ja kuultu. Miten tämä voisi olla silloin validi sopimus? Tämä asia tulee pysymään kanssamme, siitä on keskusteltava. Illegal. Siitä on keskusteltava täällä. Minä en halua laittomaan sopimukseen allekirjoitustani laittaa. Bueno, Rova Aguilera. Eh, nosotros lo que hoy tenemos aquí para votar es una opinión. Se, mitä meillä on tässä käsiteltävänä, on lausunto. Siitä pitää äänestää. Asiasta on keskusteltu. Asiasta on keskusteltu valiokunnassa. Nämä ovat henkilökohtaisia mielipiteitä ja tietenkin ne ovat täysin oikeutettuja ja valideja, mutta loppujen lopuksi asiasta äänestetään. Jos on samaa mieltä, äänestää puolesta, jos eri mieltä, äänestää vastaan. Se, että nyt paralysoidaan tällä tavalla joku äänestys, siinä ei ole mitään järkeä. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä, miten suhtautua tähän asiaan. Puheenjohtaja, pyytäisin teiltä nyt poliittisen ryhmäni puolesta, että äänestäisimme tästä nyt ja jokainen äänestää omat nutonsa mukaan. Tämä olisi vapaa-äänestys. Kiitos vielä edustaja Bove. Kiitos puheenjohtaja. Äänestimme tästä asiasta joitain vuosia sitten ja valiokunnat Mm, eh, maatalousvaliokunta oli samassa asemassa, koska Inta oli vastuuvaliokunta. Valiokunta, maatalousvaliokunta silloin hylkäsi tämän Lavian, eh, Lavian eh, mietinnön. Se oli maatalousvaliokunnan kanta ja näin ollen minusta on tärkeää, että nyt tällainen esitys, joka on tehty, eli että kuullaan joko yhteisöjen tuomioistuinta tai oikeudellista yksikköä, ennen kuin äänestämme, niin mielestäni tämä on tärkeä maatalousvaliokuntana. kysymys on maataloustuotteiden kaupasta, mutta mielestäni meillä on kuitenkin, olisi meidän etujemme mukaista toimia asiassa. Edustaja Gavier. Oui, Monsieur le Président, je suis un peu étonné là. Ce sont des, comment des débats un peu byzantins. Puheenjohtaja, olen vähän yllättynyt Tämähän on niin kuin Bysantin keskustelua. Olen samaa mieltä kollegojen kanssa. Kyllä meidän täytyy äänestää kantaa vastuu. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä, joka voi olla eriviä kuin naapurin mielipide, mutta tämä on Marokon sisäinen asia, koska me hän menemme tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, eli tunnustamme Saharan, Länsi-Saharan riippumattomuuden Meillä on selkeä kanta tähän asiaan. Kysymys on Marokon sisäinen asia. No herra Bove, ei täällä nyt saarnata. Ja näin ollen katsotaan sitten Intavaliokunnan kanssa asiaa, mutta äänestäkäämme. Tästä ei yhteisymmärrykseen päästä. Konsensusta emme saavuta. Ja nyt mielipiteet on ilmaistu kukin on ilmaissut. Joten sen vuoksi mennään äänestämään. Edustaja Des. Przechodzimy do głosowania. Aloitetaan äänestys. Tarkistus yksi puolesta. On whether we... Pitäisiköhän ensin äänestää siitä, että lykätäänkö asian äänestystä vai ei, koska minähän sellaista ehdotin. Nie, nie dał. głosowanie. Kto jest za poprawką trzecią? Tarkistus kolme puolesta. Valitettavasti mikrofoni ei ole päällä. Michael. I was asking to... Niin, minä pyysin lykkäystä ja meidän pitäisi ensin äänestää tästä lykkäyspyynnöstä. Jos enemmistö haluaa äänestää tästä, niin mikäpä siinä, hyväksyn sen sitten kyllä. Selvä. Jos lykätään, no mitä sitten? Mutta jos haluatte, äänestämme. Kuka on lykkäyksen puolesta? Kuka on semmoista, että lykätään? Vastaan. Vastaan. Hylätty. Hylättiin ehdotus siitä, että äänestystä lykätään. Kiitos. Tahtoinen mukaisesti demokratia toteutui. Tarkistus kolme puolesta. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan hylätty. Mennään kompromissiin yksi. Äänestys alkaa. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään tarkistukseen 12. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 2a. Äänestys alkaa. 2a. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 2b. 2b. Äänestys alkaa. To be. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään kompromissiin 2c. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Mennään tarkistukseen, hyväksytty, mennään tarkistukseen 18. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 2D. Äänestys alkaa. Kompromissista 2D. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Mennään kompromissiin 2E. Äänestys alkaa. Kompromissista 2E. Äänestys käynnissä päättyy. Mennään tarkistukseen 21.

Aha, anteeksi, anteeksi. Tarkistus 24, äänestämme. Tarkistus 24. Äänestämme siitä. Puolesta vastaan hylätty. Seuraavana 26. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 27. Puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hylätty. 29. Ei, emme äänestä. Tarkistus 30. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Kompromissista 3. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty mennään tarkistukseen 38. Puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 40. Tarkistamme tuloksen 38 puolesta. Ei, ei. Mennään tarkistukseen 40. 40. Tarkistus 40. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Päättyy. Sitten tarkistukseen 46 puolesta vastaan hylätty, 47 puolesta vastaan hylätty, 48 puolesta vastaan hylätty, 49 puolesta vastaan hylätty, tarkistus 51 puolesta vastaan hylätty, 52 puolesta vastaan hylätty, 53 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 5, äänestys alkaa. Äänestys käynnissä. Äänestys päättyy. Kompromissi 6 puolesta. Äänestys alkaa. Hyväksytty äänestys päättyy. Sitten kompromissi 6b. Puolesta äänestys alkaa. 6b. Äänestys päättyy. Hyväksytty mennään tarkistuksen 62 puolesta vastaan hylätty. Sitten lausuntoehdotuksesta kokonaisuudessaan tarkistusten kerran. Äänestys alkaa. Äänestys käynnissä, äänestys päättyy. Kohta seitsemän. Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjavaihtona tehty sopimus. Aiheesta on keskusteltu kerran lausunnosta tai molemmista aiheista. Jos äänestää puolesta, niin antaa suostumuksen sille, että sopimus allekirjoitetaan. Jos vastaa, niin ei anna suostumusta sopimuksen allekirjoittamiseen. Onko tämä selvä? Selvä. Niin, nimenhuutoäänestys. Muistan, että jos äänestää puolesta, niin antaa suostumuksensa allekirjoittamiseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys alkaa. Siis toistan, jos äänestää puolesta, niin antaa suostumuksen sopimuksen allekirjoittamiseen. Ymmärrän, että kaikki on selvä. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestykset päättyvät. Mennään kohtaan kahdeksan. Komission edustajan esitys sokerimarkkinoiden kytilanteesta. Valiokunta on tietoinen siitä, että nyt ollaan historiallisen alhaisella tasolla hinnoissa. Tietojen mukaan keskimääräinen hinta on 346 euroa tonnelta. 39 prosenttia vähemmän kuin 12 kuukautta aiemmin, jolloin keskimääräinen hinta oli 500 euroa tonnelta. Komission mielestä osasyy on se, että globaalisti on ylitarjontaa, mutta myös on EU-ssa tuotannon rajoituksia. 30. syyskuuta 2017 sukerikiinteistö luovuttiin. Kuten tiedätte nyt, nyt on juurikkaan huono sato käynnissä tällä kaudella kuivuuden seurauksena. Ja nyt kun on alhaiset hinnat ja alhainen tarjonnan taso, niin sokerin, sokerijuurikkaan tuottajien tilanne, viljelyn tilanne on erityisen huono herra Dantanin ehdotuksesta olemme päättäneet kutsua äh, Agripäisaston edustajia kertomaan asiasta. Vieraanamme on herra Garcia Navarro Agripäisastolta, osastojohtaja. Tervetuloa, hienoa, että olette paikalla. Edustaja Castro. Okei, okay. pan Castro mówi, żeśmy kontynuowali De Castro sanoi, että voimme jatkaa suoraan. Ol, olkaa hyvä. Okay. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, hyvät eurokansan edustajat, hyvää iltaa kaikille. Äh, teen kuten pyydettyä, esittelen hyvin lyhyesti, ehkä 10-15 minuuttia sokerin markkinatilannetta Euroopan unionissa ja minkälainen kehitys on ollut viimeisellä markkinointivuodella, joka on ollut hyvin vaikea, kuten johdannossanne sanoitte puheenjohtaja, ja minkälaisia näkymiä lyhyellä tähtäimellä sokerimarkkinoilla on hintojen suhteen ja mitä markkinoilla on tapahtunut. Ensinnäkin pääfaktat Nämä ovat englannin kielellä, mutta minä ilmaisen itseäni kuitenkin ranskaksi. Hintojen kehitys markkinoilla viimeisen markkinoinnin vuoden aikana on ollut sellainen, että hinnat ovat hyvin matalalla. Meillä on ennätysmatalat hinnat. Heinäkuussa 2008 eh, edellisen vuoden lokakuulta kiintiöhinnat olivat vahvassa laskussa ja heinäkuulta syyskuulle. Vaikuttaa siltä, että hinnat ovat pysähtyneet. Ne eivät enää ole laskaneet. Koko viime markkinoiden vuoden aikana ne ovat laskeneet ja Euroopan unionissa tuotanto on kasvanut. Edellisenä, edellisellä kaudella meillä oli 21,1 miljoonaa tonnia tuotettua sokeria, mikä tarkoittaa sitä, että 24 prosenttia on sokerin tuotanto kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen, silloin kun meillä oli vielä tuotantokiintiöt, jotka poistettiin. Kysymys on myös siitä, että maala on käytetty sokeriyrkan viljelyn enemmän ja meillä on ollut myös hyvin suotuisat kasvuolosuhteet ilmaston suhteen viime sadonkorjun aikaan. Päätuottajamaissa tämä tuotanto on kasvanut. Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, ja yhdistynyt kuningaskunta, ne ovat päätuottajamaita. Nyt meillä on jo ensimmäiset ennusteet uudelle sadonkorjuulle tälle vuodelle, tälle kaudelle. Se tulee olemaan noin 18,7 miljoonaa tonnia, eli se on vähentynyt 11 prosentilla verrattuna viime vuoden tuotantovuoteen. Ja tämä sopii ehkä paremmin markkinoille. Tämä tuotannon vähennys ei johdu maalan vähentymisestä, vaan siitä, että ilmastoolosuhteet ovat tänä kesänä olleet, mitä ovat kuivuus, kuumuusaallot näillä päätuotantoalueilla, erityisesti pohjoisen Euroopan alueella. Viimeisimmät äh, varastoluvut elokuulta ovat korkeammat kuin edellisellä vuod- edellisenä vuonna. Se johtuu tästä kasvaneesta tuotannosta, mutta eh, verrattavissa edelliseen markkinointivuoteen, kun kiintiöt vielä olivat voimassa, ja alle 2015 lukujen, jolloin meillä oli merkittävä varasto kerääntymä. Vaikuttaa siltä, että tulevalle vuodelle varastot edelleen vähenevät, jolloin markkinat tasaantuvat. Mitä tulee maailmanmarkkinoihin sitten? Maailmanmarkkinahinnat sokerille ovat olleet myös historiallisen alhaalla. Tuotanto on ollut ylijäämäistä. Meillä on maailmanlaajuinen 6,7 miljoonan tonnin ylijäämä ja se on johtanut historiallisesti alimpiin sokerin hintoihin elosyyskuulla. Nyt hinnat ovat vähän kehittymässä parempaan suuntaan. Raakasokerin osalta se on noin 250 euroa per tonni. Verrattuna sitten dollariin tai puntaan. kansainvälisiin hintoihin. Tämä tuo, tuotantovaasi, me teemme myös korjauksen sen osalta, sen vuoksi tilanne on korjaantumassa ja toivomme, että hinnat ovat että määrät ovat alempana noin 7 miljoonaa tonnia, eli maailmanlaajuinen tuotanto pääsee tasapainoon. Asiantuntijat arvioivat vielä hienoista ylijäämää tuotannon suhteen suhteessa kulutukseen. Sitten seuraavissa kuvissa esittelisin teille vähän hintatrendejä. Tässä on Euroopan hinnat ja maailman hinnat. Sininen viiva tässä, tai sininen käyrä, on Euroopan keskiarvo, joka on saavuttanut pohjan ikään kuin. Ja sitten tämä musta käyrä, kansainväliset raakasokerin markkinahinnat. Ja tuo katkoviiva ja sitten tuo valkoisen sokerin viiva on tuo musta hin, viiva. Tässä on otettu huomioon mahdollinen alijäämä tulevalle vuodelle 2019-2020 ja maailmanlaajuinen alijäämämahdollisuus. Sitten mikä tulee edellisen vuoteen, eli 2017-2018, e, Euroopan kasvanut tuotanto, tästä näkyvät ne päätuotantomaat, tai itse asiassa kaikkien unionin maiden tuotanto ja punaisella ympäröidyt ovat ne jäsenvaltiot, joissa tuotantoa on kasvatettu enemmän kuin 30 prosenttia, joka on johtanut kokonaiskasvuun 26 prosenttia tuotannossa Euroopan unionissa. Ulkomaankauppa näkymät 2017-2018 sen jälkeen, kun kiintiöt poistettiin – Tuonti on vähentynyt 48 prosenttia suhteessa aikaisempiin vuosiin. Se johtuu myös Euroopan markkinahinnoista. AKT-maat ja kehitysmaat ovat ne pää tuottajamaat, joista me tuomme sokeria Euroopan unioniin vaikka niiden osuus onkin pienentynyt viime vuosina. Brasilian osuus on vähentynyt huomattavasti, koska markkinoille pääsy on tulleilla rajoitettua Brasilian sokerille. Sitten on myös huomattu Etelä-Afrikka täällä uutena tuottajamaana, josta tuomme sokeria. Ja se johtuu tästä uudesta kiintiöstä 150 000 tonnia viime vuonna. Siitä johtuu tämän Etelä-Afrikan osuus, joka on kehittynyt myönte- suuremmaksi. Kokonaisuudessaan tuonti on vähentynyt voimakkaasti. Mitä tulee vientiin? Vientimme on asia, johon liittyy paljolti tämä kiintiöjärjestelmän poistaminen – Maailman kauppajärjestö on tästä laatinut tilastoja ja Ja vientiä on lähinnä lähialueillemme enimmäkseen Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä. Ne ovat olleet perinteisiä sokerin vientimaita eurooppalaiselle sokerille. Yksi uutuus kohteista on Sri Lanka, minne on viety 6 prosenttia meidän kokonaisviennistämme Euroopan unionista. Alkuvuodesta viime vuonna, tai siis markkinointivuoden alusta, eli loka-marraskuulla, vauhti oli kovaa viennissä, mutta sitten kun kansainväliset hinnat aina syyskuulle asti tippuivat, niin tahti hiljeni. Ici vous pouvez voir les, euh... Tästä näkyy sitten sokerin ja isoglukoosin tase nyt päättyneelle markkinointivuodelle sekä ennusteet, joita olemme tehneet ensi markkinointivuodelle. Tästä näkyy näkyvät ne luvut, mitä meillä on nyt käytössämme, eli markkinointivuosi, joka alkaa nyt, niin meillä on 8 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin, kun käytettävyyttä, niin viittaan nyt siihen lisäykseen, mikä meillä on, kun meillä on tämä lähtövarastotaso ja sitten tuotantoennusteet. Toivotaan, että Tämä vähennys vakauttaisi hintoja tulevina kuukausina ja tämä tarjonnan vähentyminen kompensoituu sitten pienemmällä viennin tasolla ja pienemmällä varasto, loppuvarastotasolla. Eli loppuvarastot 2 miljoonaa tonnia suurin piirtein, joka on merkittävästi alempana kuin alkuvarastot eli markkinointivuoden alussa. Tässä puolestaan näkyy sitten sokerin ja isoglukoosin taseen kehitys viime vuosina. Kaksi edellistä markkinointivuotta, 17-18, joka siis päättyy juuri, siellä on ollut epätasapainoa tuotannon ja käytön välillä. Se on ollut merkittävämpää kuin aikaisemmin silloin, kun kiintiöt olivat voimassa, eli huolimatta viennin lisääntymisestä mm, se on vaikuttanut eurooppalaisten hintojen käyttäytymiseen. Nyt tämä markkinointivuosi, joka alkaa, tilanne on tasapainoisempi tarjonnan ja toisaalta käytön välillä ja toivomme, että hintojen hinnat muuttuvat kansainvälisten hintojen mukaan hinnat ovat lähteneet nousuun nyt kansainvälisesti. Mitä tulee varastotasoihin? Tässä edellinen markkinointivuosi päättyi 2,7 miljoonaa tonniin ja nyt ennustetaan tälle uudelle vuodelle tämänhetkisiä näitä lukuja ja olettamuksia, joita meillä on. Loppuvarasto olisi vain 2 miljoonaa tonnia ja se olisi yhdenmukainen se on tämä pieni vaaleansininen palkki. Se olisi yhdenmukaista myös näiden kiintiövuosien varastotasojen kanssa. Eli tasapainoisempi tilanne kuin tällä, tämän markkinointivuoden aikana, joka nyt juuri päättyi. Sitten seuraava markkinointivuosi 2019-2020 tuottajat ja sokerin valmistajat lähtevät nyt ohjelmoimaan omaa tuotantoaan seuraavalle kaudelle. Meillä on nyt jo tietoja siitä, että maa-ala, jolla sokeria viljellään, sokerijuurikasta Euroopassa, tulee pienenemään. Viljelijät ja to, viljelyjärjestöt ovat ilmoittaneet, että he vähentävät sokerijuurikas alaansa, Alankomaissa 10-15 prosenttia, Ranskassa noin 5 prosenttia ja 5-15 prosenttia Belgiassa ja Britanniassa myöskin 9 prosenttia. Tästä pääsenkin päätelmiini tänä iltana. Eli tietenkin Euroopan sokerisektori on nyt sopeutumassa uuteen markkinatilanteeseen. Kiintiöiden jälkeen, tuotantokiintiöiden järjestelmän jälkeen. Ja meillä on nyt sellaisia signaaleja, jotka osoittavat, että markkinat ovat nyt sopeutumassa näihin uusiin markkinasignaaleihin Menneen markkinointivuoden tilanne oli vaikea, mutta se johtui siitä, että tuotanto kasvoi Euroopan unionissa sekä maailmanlaajuisten sokerimarkkinoiden ylijäämä. Se johti hintapaineisiin ja hinnan laskuun. Lyhyellä tähtäimellä olemme nähneet muutamia merkkejä elpymisestä tilanteessa. Nämä merkit ensinnäkin tarkoittavat sitä, että Euroopan unionissa tuotanto on hienoisessa laskussa, miinus 11 prosenttia. Tällä vakautetaan markkinoita ja maailmanlaajuinen ylijäämä on pienentynyt, eli tilanne on mennyt kohti tasapainoa. Ja nyt on ennustettu maailmanlaajuisesti seuraavalle markkinointivuodelle 1920 maailmanlaajuista alijäämää tuotannossa suhteessa kulutukseen. Eli tuotetaan vähemmän kuin kulutetaan. Maailmanlaajuiset hinnat viime mm, viikkoina ja kuukausina elokuusta eteenpäin ovat, hinnat ovat siis elpyneet viimeisen neljän kuukauden aikana valkoiselle sokerille. Komissio on edelleen samalla kannalla, kuten komissaari Hogankin totesi teille täysistunnossa. Sillä on varovainen lähestymistapa. Nyt tänä ensimmäisenä vuonna ilman kiintiöitä me tietysti hyvin läheisesti markkinoiden, markkinoiden kehitystä seuraamme, mutta komissio on sitä mieltä, että tullaan sopeutumaan uuteen tilanteeseen nyt kiintiöiden poistamisen jälkeen. Interventioihin ei tarvitse lähteä, jotta ei sekoitettaisi tämän alan sopeutumista uuteen markkinatilanteeseen. Kiitos puheenjohtaja. Jos teillä on kysymyksiä, vastaan mielelläni. Otrzymajmy, proszę Państwa, informacje. Nyt saimme <clears throat> tietoa ja analyysiä samaan aikaan, joissa otettiin tila, esille tilanne aiemmin nyt ja sitten miten ennakoidaan lähitulevaisuuden muutokset. Ehkä näin onkin, mutta se tarkoittaa, että meidän pit- että me voisi esittää kysymyksiä. Minuutin pituisia kysymyksiä ja edustaja, jonka aloitteesta tämän kohta otettiin esityslistalle. Eli edustajana on tämä minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komission edustajaa esityksestä, vaikka puhummekin sokerista, niin lopuksi puhuitte aivan niin kuin planeetalla ei tapahtuisi yhtään mitään muuta kuin sitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Markkinasääntely riippuu paljon siitä, mitä Intiassa tapahtuu. Tässä on paljon maita, jotka ovat vaikuttaneet asioihin. Dohan kierros, halutaan tuottajia tukea siellä ja Intia edelleenkin subventoi intialaisen sokerivientiä muualle maalle. Mm, entäs Australia ja Brasil, onko, Brasilia, onko komissio sitä mieltä, että tätä pitäisi käsitellä maailman kauppajärjestön maatalousvaliokunnassa? 1,7 miljardia euroa. Voitteko vahvistaa tämän luvun, jonka olen löytänyt? Ja kolmanneksi markkinoiden hallinnasta teille on annettu uusia työkaluja. Ja nyt saatte vielä vapaammat kädet maatalouspolitiikan uudistamisen jälkeen. Miksi ei voitaisi tällaista yksityistä varastointia harjoittaa? Se olisi halvinta, se hyödyttäisi tuottajia ja tällä tavalla saisimme esimerkiksi 2017-2018 sokerit siirrettyä hyvin seuraavalle kaudelle. Kiitos. Grazie, Presidente. Sì, mi associo all'intervento. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Olen kollega Dantanin kanssa samalla linjalla. Te tiedätte, mikä tilanne on. Se on erilainen kuin muissa jäsenvaltioissa. Alan uudelleen järjestely on johtanut siihen, että nyt on olemassa enää yksi tuotantolaitos, eli kriisi on melkoinen koetin kivi meille, varsinkin silloin, kun kiintiöt poistettiin, niin luulimme, että tuotanto kasvaisi, mutta emme uskoneet, että hinnat laskisivat. Komissiokin ennakoi aivan toisenlaista hintakehitystä ja odotimme jopa hintojen nousua. Joten me voimme vain sulkea viimeisenkin tuotantolaitoksen ja minä toivon, että tilanne muuttuisi, kuten täällä on sanottu, Intiassa ja Taimaassa tuotanto on kasvanut valtiotukien kautta ja se on kestämätön tilanne. Ja tämä epätasapainotila, joka vallitsee Euroopassa, täytyy huomioida. Täytyy siis huomioida, että on olemassa maita, jotka voivat joutua täydellisen riippuvuuden tilanteeseen, vaikka rakenteita on yritetty muuttaa. Nyt on koittanut hetki, jona komission ryhdyttävä markkinoiden toimintaan yksityiseen varastointiin tai johonkin muuhun, mutta jotain on tehtävä. Kiitos, minäkin haluan sanoa sokerijuurikkaasta eh, jotain, koska olen itse sieltä vaalipiiristä eh, tänne äänestetty, jossa sokeria mm, juurikkaan sokerijuurikasta viljellään. Me olemme kärsineet kovasti kuivuudesta omalla alueellani ja äh, siihen on johtanut myös maailmanhistorian alhaisimmat sokerijuurikkaan hinnat äh, ja sokerimarkkinat ovat, siellä on ylituotantoa, eli markkinat ovat ylitäynnä. Ja nyt, että Intiassa sitten tuetaan erityisesti subventioilla vien, sokerin vientiä muualle, ja tämä ylituotanto ei mahdollista sitä, että nämä ylijäämät pääsevät pienenemään huolimatta Euroopan sokeriviennistä. Voi olla, että tämä ala tulee kohtaamaan todella vakavia vaikeuksia tulevaisuudessa. Epäreilu kilpailuhan on tässä ongelman juuri syy. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta voi tuottaa sokerituottajia Euroopassa tukea? Madame Petir. Edustaja Petir. Hvala gospodine predsjedniče. Sektor e, šećera u Hrvatskoj je u 2017. Oikein paljon kiitoksia. Vuonna 2007 Kroatiassa oli kolme laitosta yli tuhat viljelijää tilanne on muuttunut huonommaksi, sillä se ei hyötynyt alan rakennemuutosmahdollisuuksista. Eli rakennerahastovaroja ei ollut käytettävissä, toisin kuin muilla 1,4 miljardia oli käytettävissä. YMP-välineitä ei käytetty komission toimesta kroatialaiset asiantuntijat ovat kertoneet, että yksityistä varastointia olisi pitänyt käyttää ennen kuin hinnat lähtivät laskemaan, mutta ne laskevat laskemistaan, joten nyt herääkin kysymys, että milloin komissio ryhtyy toimiin, kuinka alas hintojen on laskettava ja kysyisin, että miksi komissio ei ole perustanut kriisivarantoa juuri sokerialalle vuosi vuodelta perään kuulutan tällaisen rahaston perustamista. Kiitoksia. Edustaja Agnew. Niin, olen tehnyt viljelypäätöksiä 47 vuotta sokerijuurikkaasta ja viime kuussa tein osapudjetoin ja hämmästyksekseni kevätohra oli kannattavampaa kuin se, kun sen kuten viljelykustannukset ovat pienentyneet ja sitä myydään seuraavana marraskuussa ja markkinoille. Ja muut viljelijät tekevät samoin, eikä siinä haittaa ole, jos 36 prosentilla rajoitetaan. Ja ihan luonnollisesti ja viljelijät niin tekevät. Ja itse asiassa olen mielessäni, että niin teen. Mutta yksi haitta. 2019 sokerijyrkäs myynnissä on neonikotinoidi puute Täällä on muutama edustaja jäljellä, mutta sellaisia huhuja äh, kulkee meillä, että tuota menetelmää, dressing-menetelmää Ranskassa voidaan käyttää. Onko se totta vai ei? Pan Colombier. Huolimatta hinnan romahduksesta 30 vuotta mutta niin kuin komissio sanoi, ei aiota interventioita hinna- tehdä markkinoille ja luotetaan äh, sektorin itsesäätelyyn. Kuitenkin mm, osuuskunnat aikovat vähentää pinta- pinta-alaa ja se vaikuttaa vahvasti äh, sokerijuurikkaan tuottajiin, jotka huomaavat äh, tulonsa pienenevän ja ranskalaiset ovat myös investoineet paljon EUn ulkopuolelle. Eh, Tereos, joka on Brasilian toiseksi suurin sokerituottaja tällä hetkellä. Eli myös tällaisia pieniä ehm, tuottajia. Eh, he syyttävät Euroopan unionia ja kolmea eurooppalaista jättiläistä, että uhrataan osa Euroopan tuotantoalueista. Italia, jota Espanja ja Kreikka tukevat, Unkari ja Puola pyytävät komission interventiota varastotuilla, jotta voidaan vähentää nyt tuotantovolyymeja, joita tällä hetkellä markkinoille tulee. Meidän täytyy tietää, että sokerin osalta nämä kolmannet maat, niin kuin Taimaa, Pakistan ja Intia, heitä syytetään nyt polkumyynnistä tällä hetkellä sokerin osalta. Onko komissio valmis tutkimaan syvällisesti näitä todellisia tukia, joita kolmansien maiden sokerin tuotteille annetaan, jotta ne voidaan pitää erillään tämä tuotosokeri, joka selkeästi on polkumyyntiä tänne Eurooppaan. Ja mitä komissio aikoo tehdä, jotta voidaan Euroopan, eurooppalaista sokerituotantoa tukea? Kiitos. Madame Delayer. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Ruokosokerista puhuisin minä. Olen yllättynyt, että tämä tuotanto joka on merkittävä maataloustuotannon ja maatalouden tulolähde syrjäisillä alueilla. Miksi te ette sitä ottaneet esille? Mielestäni voisitte tarkentaa hiukan, mitä komissio aikoo tehdä tukeakseen näiden hyvin hauraiden herkkien alueiden taloutta. Edustaja Andriu. Kiitos puheenjohtaja mielenkiintoista kuunnella komission esitystä. Tuli vähän tällainen déjà vu-tunne. En palaa kaikkiin asioihin. Tuntuu siltä, että tässä toistetaan maitokeskustelua. Samoja vaikutuksia, samoja äh, aikeita. Eli pelkäänpä, että sokerille käy sama kohtalo kuin maidolle. Eli hoidetaan homma konkurssin kautta. Miksi yksityisen varastoinnin tukea ei ole otettu huomioon teidän analyyseissä ja perspektiiveissä, kun kriisi nyt tässä meillä on käsissämme. E, olen huolissani tästä työkalupakista, joka on käytössä. Ja mitä tulee tähän lyhyen tähtäimeen, meidän pitäisi voida tukea yksityistä varastointia, koska se olisi kannattavin keino. Ja kysyisin, miksi, kun tarvitsemme työkaluja, ennaltaehkäisiviä ja sellaisia, ne ovat välttämättömiä tänään. Niin miksi ympin uudistuksessa ei ole tehty mitään vakavia pyrkimyksiä asian korjaamiseksi? Edustaja Caputo. Presidente, eh, effettivamente e ringrazio anche per la relazione, ma effettivamente nulla, nulla di nuovo rispetto. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tämä ei ole kyllä mitään uutta luettavaa. Kiintiöjärjestelmän lopettaminen johti siihen, että hinnat romahtivat ja markkinoilla toimivat viisi suurta toimijaa Pohjois-Eurooppa ja Italian osalta tuotanto romahti täysin. 85 prosenttia potentiaalista romutettiin. Ja jos katsotaan tätä kokonaiskuvaa, niin Enpä usko, että voisimme vain sanoa, että näin vain on päässyt käymään. Meidän täytyy muistaa, minkälaisia vaikutuksia tämä voi tuoda mukana. Meidän täytyy ryhtyä vastatoimenpiteisiin, tukitoimenpiteisiin. Ja uskon vakaasti myöskin siihen, että meidän täytyy löytää joku ratkaisumalli alan suojelemiseksi. Viittaan tässä muun muassa alkuperämerkintöihin ja niiden käyttöönottoon. Näin ainakin voitaisiin varmistaa, että pieni osa tuotannosta säilyisi. Kann wirklich nicht glauben, das ist... Niin komission ennusteisiin ei voi oikeastaan uskoa. Osa kaksi maitokriisin jälkeen määrässä oli ihan samoin. Kaikki mitä luvattiin, niin ne oli ihan väärin laskelmia. Lopussa nyt on sama tilanne sokerissa. Mitä tässä nyt pitäisi oppia, kun markkinoita vapautetaan? niin ei se välttämättä ole eduksi eurooppalaisille viljelijöille. Siihen tulee vielä sitten tuotu sukeri, se tulee osittain monokulttuureista, monoviljelmistä, mitä ei aina voi voida pitää hyvinä. No konkreettinen kysymys. Niin miten paljon isoglykoosia itse asiassa tuodaan Eurooppaan? siis että tärkkelyksen tuotannosta tuleva sokeri. Ja miten sitten noihin AKT-maihin, mikä osuus siinä on ja mikä vaikutus on maatalouden äh, polttoainetuotannolla? Onko sillä roolia, onko sillä tuonnissa roolia? Tästä haluaisin lisätietoja iloitsisin, jos sitä saisin. So Viegas. Edustaja Viegas. Donc juste une question très, très simple. Euh, Ihan yksinkertainen kysymys. Portugalissa sokerijuurikkaan tuotanto on päättynyt. Kuitenkin on sellaisia tehtaita, jotka tekevät sokeria sitten sokeriruosta. Ja tämä kuuluu sitten ähm, kiintiöjärjestelmään, eli sokerijuurikas on poistettu kiintiöstä, mutta äh, ruokosokerin tuottajat eivät. Onko tässä mitään mahdollisuuksia? Onko jotain toivetta, että nämä mm, kaksi tehdasta, jotka tuottavat työpaikkoja paikallisesti, voitaisiin pitää pystyssä? Thank you, Chair. And with apologies to the Commission, um, I was at a bureau meeting and it clashed with agriculture. Uh, just to say that in Ireland... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Valitettavasti en voinut ollut alusta lähtien täällä mukana, olin muualla. Tiedän sen verran, että monet maanviljelijät yrittävät saada jotain vauhtia toimintaansa ja perustaa uusi, uuden tuotantolaitoksen. Mitä itse olette näistä havainnoista mieltä? Dankjewel, voorzitter. En, eh, Kiitokset herra puheenjohtaja, kiitokset komission edustajalle. Hienoa, että vielä näin myöhäisessä vaiheessa maanantaina olette täällä meille kertomassa uutisia, mutta kyllä aika lailla hankalalta näyttää viljelijöiden tilanne. Me olemme kuulleet, että hinnat ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla. Meilläkin on ollut todella hankalat viljelyolosuhteet, kuivuut on ollut, sato pieni, eli ei voida tuottaa ja sitten tulee vielä sanktioita. No, komissio sanoi, että markkinat vielä elpyvät, mutta pelkääpä, että jos mitään ei tehdä, niin markkinat eivät elvy sillä tavalla, että maanviljelijät selviytyisivät tästä. Eli tämä johtaa vain siihen, että ajaudutaan ojasta allikoon. Eli ajatelkaapas tai miettikääpäs sellaista ratkaisumallia, joka auttaisi eurooppalaisia viljelijöitä selviytymään hengissä. Kiitoksia. Proszę o odniesienie się przedstawiciela komisji. Kiitoksia. Sitten komission edustaja. Jos ette johonkin kysymykseen pysty vastaamaan, niin voisitteko kuitenkin luvata, että saisimme niihin kirjallisen vastauksen, mutta nyt pyytäisin lyhyitä vastauksia. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Yritän käydä läpi tässä pääkohtia Äh, eniten kysyttyjä kysymyksiä, joita täällä tuli esille. Ensinnäkin kilpailu kolmansista maista ja vaikutus Pakistanin, Intian äh, suhteen, äh, miten ne ovat vaikuttaneet nyt tähän menneeseen markkinointivuoteen, kuten herra Dantaan kysyi. Ei tätä hiljaisesti voi ohittaa. On totta, että suuri osa maailman ylituotannosta tulee nimenomaan kolmansista maista ja viennin kasvusta, aivan kuten myös tästä maailmanlaajuisen tilanteen korjaantumisesta, erityisesti Intian tuotannon muutokset. Ja sitten myös tuotanto pienen Euroopassa. Komissio on tietoinen aloitteista, joita Brasilia ja Australia aikovat nyt maailman kauppajärjestössä laittaa liikkeelle, tukea vientiä kyseenalaisin keinoin. En aio tähän ottaa kantaa sen, en, en, sen enempää muuta kuin, että kyseenalaisista keinoista on nyt kyse ja niitä tulee tutkia lähemmin. Asiasta ei ole vielä päätöksiä tehty. Mitä tulee yksityiseen varastointiin, Di Castro sanoi. Täällä oli useitakin puheenvuoroja asiasta. Miksi komissio ei ole aktivoinut tätä keinoa, kun hinnat ovat niin alhaalla? Eli historiallisen matalat hinnat heti kiintiöjärjestelmän poistamisen jälkeen komissaari ei ole Eh, pitänyt tarpeellisena yksityisen varastoinnin tukemisen aloittamista, koska tällä tavoin ei markkinahintoja saataisi elpymään. Eh, sen sijaan eh, päinvastoin kun esimerkiksi vaikka liha- ja maito mm, tuotannossa, missä tuotanto on jatkuvaa, mm, vuoden ympäri. Meillähän on operatiivisia varastoja 2 miljoonaa tonnia, joka siirtyy aina markkinointivuodelta seuraavalle. Ja jos ennen kuin tällä olisi sisämarkkinahintoihin vaikutusta, meillä on yli 2 miljoonaa tonnia jossain varastossa, ja nämä 2 miljoonaa tonnia olisivat kustannuserä Euroopan budjettiin, sillä ei olisi mitään vaikutusta, eli se olisi ikään kuin tällainen kuollut paino lasti mukana. Ja näin ollen kustannushyöty äh, yksityisen varastoinnin osalta olisi kyseenalainen. Lisäksi asiasta ei ollut yksimielisyyttä näiden toimenpiteiden suhteen myöskään tuottajien, äh, sokerijuurikastuottajamaiden osalta ja keskuudessa – analyysi on tehty ja on todettu, että tämä ei ole sellainen väline, jolla olisi elvyttävä vaikutus sokerijuurikkaan markkinoihin elosyyskuussa. Ja kuten sanottua, nyt tilanne on muuttumassa aika nopeasti. Tilanne Italiassa, rakennemuutos Irlannissa myöskin on sellaisia jäsenvaltioita, joissa on ponnisteltu kovasti Eh, uudistuksen myötä, mutta kysymys on ollut toimijoiden eh, valinta. Se ei ollut pakollinen muutos, vaan se oli vapaaehtoinen. Ja toiset eh, tuottajat päättivät, että he eivät päätä tuotantoaan 2006-2010, kun ehm, maatalouspolitiikkaa uudistettiin, tietäen, että kiintiöjärjestelmän jälkeen he sitten joutuisivat kohtaamaan tiukemman kilpailutilanteen, ja juuri näin kävi viime markkinointivuonna, kun tuotanto kasvoi, ja joidenkin toimijoiden strategia kasvattaa yli 30 prosenttia tuotantoa, jotta saataisiin niitä markkinaosuuksia voitettua itselle. Mutta kyseessä on vapaa markkinatalous ja vapaa kilpailu, ja eri tuottajat näkevät asian eri tavoin. Ja sitten portugalilaiset sokeri jalostamat ja siellähän käsitellään muun muassa tuotua ruok- sokeriruokoa ja sitä jalostetaan eteenpäin. Eurooppalaiset hinnat olivat sellaisia, että ei ollut taloudellisesti kannattavaa tuoda AKT-maista ja kehitysmaista. Niihin ei kohdistu mitään tuontirajoituksia, mutta markkinoiden lait ja ehkä mahdollisuudet näiden maiden osalta olivat sellaiset, että mm, sokeri päätyi toisille markkinoille. Ja yli miljoonan tonnin anteeksi, 800 miljoonan tonnin osalta sitten oli kiintiörajoituksia. Eli eurooppalaiset hinnat olivat epäedullisempia näille kolmansille maille. Ja taas kerran markkinatilanne on sellainen, ja operaattorit sitten toimijat markkinoilla sopeutuvat. Eli tuotanto on pienennetty, mutta nyt taas ollaan tilanteessa, missä sitten markkinat ovat tasapainoisemmat ja silloin voidaan myös sokeria jalostaa. Vastasin varmasti tässä myös AKT-maita koskevaan kysymykseen. Tietenkin niin rooli on tärkeä sokerimarkkinoilla erityisesti. Brasilia siellä mm, sokerin tuotanto on vähentynyt ja se on tietysti maailmanmarkkinoiden kannalta hyvä asia. Taisin vastata tässä nyt suurimpaan osaan kysymyksistä. Ai niin sitten nämä syrjäiset alueet, erityisen syrjäiset alueet. POSEI on tukiohjelma, joka auttaa alueita, esimerkiksi ruokosokerin tuotantoa Ranskan syrjäisillä alueilla. Odpowiedzi do końca wyczerpały Państwa oczekiwania. Ilmeisesti vastaukset täyttivät toinen venne, mutta jos ei, niin sitten tietysti kirjallisia vastauksia voidaan myös saada. Mutta herra Hausling, isoglukoosista minä vielä kysyin. Me emme tuo isoglukoosia. Isoglukoosi kaupallistetaan nestemäisenä eh, ja sillä käydään hyvin vähän kansainvälistä kauppaa. Se ei ole merkittävä painoarvoltaan. Isoglukoosin tuotanto, jos tämä oli nyt se kysymys, niin sen tuotanto ei ole eh, kasvanut sillä tavalla, kun ajateltiin kiintiöjärjestelmän jälkeen, ajateltiin, että se merkittävästi tulisi kasvamaan, mutta näin ei ole tapahtunut kuitenkaan, koska sokerimarkkinat ovat olleet alamaissa ja siksi ei ollut sitten intressiä myöskään tuota enempää isoglukosia. Edustaja Agnew, puoli minuuttia. Kysymykseni ei vastattu kasvattajat eivät voi käyttää tätä menetelmää, äh, peittausmenetelmää ensi vuoden puolella. Ehkä olen väärässä. Onko tällaista mahdollisuutta olemassa vaiko ei? Moment. gospodine predsjednie takoer na moja pitanja nije odgovoreno. Pitala sam koja je to cjenovna razina koja treba biti postignuta da bi Europska komisija aktivirala mjere. Niin. Mit, miten komissio voi aktivoida, tai mikä on se hinta, josta, jonka jälkeen komissio voi aktivoida tuotantotuet? Niin hyvin lyhyesti. Kun edust- komission edustaja sanoi, että ei tässä EU-varoja olla ottamassa käyttöön, mutta se on komission asia. Niin, olkaa hyvä, rajoittaja. No ensin kysymys neonikotinoidien käytöstä peittausaineena – minä en tiedä vastausta. Tähän en voi antaa vastausta siis nyt. Minun täytyy vastata tähän kysymykseen kirjallisesti. Sitten yksityisen varastointituen kynnysarvo. Meillä ei ole mitään kynnysarvoa sille, kuten tiedätte maailmankauppajärjestössä. Meillä on tiettyjä viitearvoja, tiettyjä kynnysarvoja 404 euroa per tonni valkoista sokeria, mutta tämä ei ole mikään eh, toimenpiteen aktivointikynnysarvo, vaan meillä ei ole tällaista markkinointitoimenpiteessä. Mitä tulee sitten kriisireserviin tai kriisirahastoon, se aktivoituu riippumattomasti eh, siitä, riippuen siitä, kuinka paljon budjettivaroja on käytössä, jos täytyisi käyttää näitä suoria tukia maatalousviljelijöille, jotta voidaan mahdollistaa heidän toimintansa jatkuminen. Mutta tämä ei ole mikään sellainen potentiaalinen sokerisektorin tai jonkun muun sektorin toimenpide. Bardzo dziękuję Kiitämme paljon komission edustajia. Kiitos teille kysymyksistä. Mennään sitten kohtaan yhdeksän. Suojatoimenpidetutkimus Indika riisin tuonnissa Kambodžasta ja Myanmarista. Indika riisiä on tulvinut Aasiasta meille. Suojatoimenpidetutkimuksen aloittamisesta on kyse Edikariisin osalta, Kambodsasta ja Myanmarista siis. Inta valiokunnalta on tullut sitten kysymys tai pyyntö, ettei käsitellä Intan toimivaltuuksien toimivaltuuksia koskevia asioita. Se on ihan äh, perusteltu pyyntö Intalta, mikä, mikään halua, että meidän toimialueellemme tullaan. Joten eh, pyytäisin sitten, että komission edustaja herra Smith käsittelee lyhyesti tätä asiaa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Ihan lyhyt alustus, muutama slaidi kauppatilanteeseen liittyen ja varsinkin tähän suojatoimenpidetutkimukseen liittyen. Mikä on tämänhetkinen tilanne? EUn riisituotanto ei ole huomattava maailmanmarkkinoihin peilaten. Noin 510 miljoonaa tonnia tuotetaan unionissa, eli vain vajaa prosentti kaikista tuotannosta, mutta me kuulumme kuitenkin keskeisenä toimijana tähän kaupan käyntiin 45 000 miljoonaa tonnia. Taimaa, Intia ja Vietnam ovat keskeisimmät riisin viejät. Ja mitä tulee eu tilanteeseen, niin markkinat voidaan jakaa kahteen osaan, japonikaan riisiin ja indikariisiin, ja Ponika on tietenkin tärkein meille, eli tämä niin sanottu perinteinen eurooppalainen riisi, lyhyt tai keskipitkän jyvän riisi. 75 prosenttia EUn riisituotannosta kulutetaan Etelä-Euroopassa ja EU on omavarainen japonikariisin osalta ja voidaan puhua jopa pienestä vientialueestakin Viime vuonna veimme noin 300 000 tonnia, nytten noin 200 000 tonnia. Indikariisi, tämä perinteinen aasialainen pitkäjyväinen riisi, sitä tuotetaan meillä noin 25 prosenttia kaikesta tuotannosta, riisituotannosta, ja sitä käsit- kulutetaan lähinnä Pohjois-Euroopassa. On tietenkin selvää, ettemme ole omavaraisia indikariisin osalta, vaan suuri nettotuoja. Viime vuosien aikana, kuten tästä näette, tämä on, tässä näkyvät viimeisen 12 vuoden ajan EU-tuotantoluvut ja viime vuosien aikana Punaiset palkit eli indikaariisin tuotanto on käytännössä laskenut ja tuonnista johtuen näin me oletamme muuttaa kokonaistuotanto, eli kolme miljoonaa raakariisitonnia. Se on pysynyt aika lailla va- vakaalla tasolla. 300 miljoonaa tonnia tarkoittaa 1,8 miljoonaa tonnia kokonaan hiotua riisiä. Ja jos tämä jaetaan japonika ja indikaan, niin sininen japonika ja indika punaisena, niin te näette, että noin 75 prosenttia on japonikan osuus ja 25 prosenttia indikaa. Indikan tuotanto on laskenut ja tästä syystä nämä luvut. Tilanne on EU-ssa aika lailla vakaa, vaikkakaan ei nouse laskua on ollut havaittavissa viime aikoina. 425 000 hehtaaria on käytetty ja 7 tonnia per hehtaari on ollut keskimääräinen tuotinti. Italia tärkeimpänä tuottajamaana 51 prosenttia, Espanja, Kreikka, Portugali, Ranska, Bulgaaria, Romania ja Unkari. Sitten tässä seuraavina Italia ja Espanja ovat keskeisimmät toimijat – ja riisin tuotanto on ollut aika lailla vakaa ja tämä viimeinen palkki Riisin osalta voidaan nähdä pientää elpymisen merkkiä, mutta se ei tietenkään johdu siitä, että tilanne olisi huomattavasti parantunut, vaan että viljelijät ovat päättäneet, kun japonikan hinta on laskenut, niin siirtyä tuotantonsa taas Riisin puolelle. Näin pääsemme sitten riisillä käytävään kaupaan. Kuten sanottu, emme ole EU-ssa omavaraisia ja me tarvitsemme noin 2,8 miljoonaa tonnia vuosittain. 1,8 miljoonaa tuotamme itse, joten tuonti on noin 1,2 miljoonan tonnin luokkaa. Noin yleisellä tasolla vienti noin 200 000 tonnia viime vuonna, nyt ja viime vuonna 300 000 tonnia. No mistä tuonti toteutuu? Kambodsasta, Intiasta, ne kaksi suurinta maata, yli 20 prosenttia kumpikin. Nämä luvut muuttuvat vuosittain, mutta tästä kakusta näette tällaisen keskitaso tilaston. Joskus Intia on ykkösenä, joskus Kambodža, mutta viimeisten vuosien aikana tilanne on ollut vastavallainen Thailand ja Taimaa ja Pakistan seuraavina. Basmattirisiä tulee nimenomaan Pakistanista, eli tilat 3 ja 4. Giajana 9 prosentin osuudella. Siellä kiintiötä ei tunneta eikä tulleja. Tähän liittyen kyse on AKT-maista maasta siis, ja sitten Myanmar 4,5 prosenttia. Ei vaikuta kovin tärkeältä maalta, mutta kuten tiedämme, niin vientimäärät kasvavat Myanmarista EUn suuntaan. Näin pääsemme tärkeämpään dataan, miksi minut on tänne ylipäätään kutsuttu puhumaan aiheesta, eli indikariisin vienti äh, Kambodsasta ja Myanmarista EUn suuntaan. Yleensä tässä ei oteta huomioon rikottua riisiä laisinkaan, vaan huomioimme hienotun riisin, rikottu riisi, sitä pidetään tällaisena sivutuotteena hiomisprosessissa ja sitä käytetään erinäisissä elintarvikkeissa ja tuotannossa eu mutta sitä ei kuluteta sillä tavalla ikään kuin japonikaa tai riisiä. Sininen edustaa Kambodsaa ja punainen äh, Myanmaria. Myanmarilta meni muutama vuosi ennen kuin se pääsi hyötymään tästä EBA-järjestelystä. Se otettiin riisialalla käyttöön vuonna 2009. Kaikki muut paitsi aseet, muistan, että siis vuodelta 2001 tilanne oli sellainen, että riisi oli arkaluonteisin ala ja se vaati eniten aikaa ylipäätään saadakseen markkinat todellisesti avattua, mikä tapahtuu vuonna 2009. Ja näette, että Kambodjan vienti kasvoi EUn suuntaan. Myöskin Myanmarin osalta näin kävi. Sen vienti EU-hun keskittyi lähinnä rikotturiisiin – Vuodesta 2015 lähtien se oli ennätyksellinen vientivuosi EU suuntautuneesta vienistä puhuttaessa. Olemme keskustelleet Kambodsan ja Myanmarin kanssa näistä vientikysymyksistä. Ja kuten tästä näette, niin tämä nyt ei riitä, mutta kyllä tämä on ollut hyvä, ainakin suhteessa Kambodsaan. Yleensä vienti on keskittynyt Kiinaan, siellä hinta on korkealla, joten sinne on tietenkin helpompi viedä, mutta Myanmarin tilanne on hiukan toisenlainen. Näette, että EU-hun tapahtuva vienti on tapa- laskenut vuonna 2015 ja se liittyy osittain Kiinan ja Lähi-idän ja Bangladesin korkeisiin hintatasoihin. Sinne yleensä Kambodsan vienti on suuntautunut. No nyt olemme keskustelemassa EBA-järjestelystä, niin tässä täytyy aina muistaa, että on olemassa myöskin kolmas viejä EBA-maista, eli Laos, mutta siihen suojatoimenpidetutkimus ei keskity, ja tästä näette mistä syystä. Kokonaistuonti poikkeuksena on rikottu riisi, Laos ja viimeisen kahdeksan vuoden ojalta, niin näette, että vienti on ollut maksimissaan 37 miljoonaa tonnia. Ja nämä määrät ovat olleet aika lailla vähäpätöiset. Mitä tulee EBA-vientiin, eli että se tapahtuisi Laosin kautta tai että Laosin vienti kasvaisi räjähdysmäisesti, niin me huomaisimme sen kyllä välittömästi. Ja mitä tulee markkinahintoihin EU-ssa, ihan vain kuvannollinen esitys. Näette, että viime vuosien aikana hinnat ovat aika lailla vakaalla tasolla, 300 euroa per tonni. Italian hinta japonikariisin osalta näyttää jonkun verran vaihtelevan, eli tämä sininen viitta ja Eli melkoista sahaamista on havaittavissa. Japonikan hinta näyttää olevan korkeammalla tasolla kuin indikariisin hinta, varsinkin premium-lajikkeiden osalta päästään jopa 800 euroon per tonni. Eli EUn tilanne on tämä. Espanjassa siellä markkinatilanne on toisenlainen kuin Italiassa, eli hinta on aika lailla vakalla tasolla. Ja sitten ihan lopuksi näihin suojatoimenpiteisiin, tai ei vielä ole ryhdytty toimenpiteisiin, mutta helmikuussa saimme Italialta pyynnön GSP-asetukseen vedoten, ja EBA liittyy juuri kaikilta osin gsp -hän. Kyse oli mahdollista suojatoimenpiteistä indikariisin osalta silloin, kun se on peräisin Kambodsasta tai Myanmarista. Muut tuottajajäsenvaltiot tukivat tätä tutkimuspyyntöä. Italia väittää, että indikariisia tuodaan siinä määrin ja niillä hinnoilla, että se aiheuttaa suoraan tai epäsuorasti eurooppalaiseen tuotantoon epäsuotaisella tavalla ja EU-komissio on päättänyt panna vireille suojatoimenpidetutkimuksen. Alusta lähtien Kambodža ja Myanmar ovat olleet kartalla tilanteesta ja yhteistyö on todellakin erittäin tärkeä, jos lähdetään pohtimaan, minkälaisia päätöksiä aiheeseen liittyen voidaan tehdä. Viides päivä tätä kuuta asianosaiset Italia mukaan luettuna saivat alustavan selvityksen tämänhetkisestä tilanteesta – nyt on 15 päivää kommentointiaikaa ja tämä prosessi on käynnissä 15. marraskuuta. Intavaliokunnan väki tulee olemaan myöskin läsnä ja saa tietää, tietoonsa, mikä on tämänhetkinen tilanne. Ja sitten vielä Kunhan kommentit on saatu pöydälle, niin komissio tulee muodollisesti olemaan yhteydessä jäsenvaltioihin. Tämä tapahtuu 4. joulukuuta GPS-komiteassa. Ja ensi vuoden alkupuolella sitten tutkimukset saatetaan päätökseen ja sitten jää nähtäviksi, hyväksytäänkö toimenpiteet. Ja mikäli ne hyväksytään, niin ne astuvat voimaan sitten kuukautta myöhemmin. Kovasti kiitoksia. Ei se nyt niin lyhyt ollut, mutta Edustaja Dantaa, minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur, pour vos explications. Kiitos. Olen vähän yllättynyt näistä päivämääristä, joita annoitte. Eli osapuolia kuullaan marraskuussa. Minä luulin, että Ranska ja Italia neuvostossa ovat 17 ja 18 heinäkuuta 2018 jo asiaa, asiasta tiedottaneet. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? No, eh, io ringrazio la commissione di... Edustaja Dekra Gastro. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Me olemme tyytyväisiä komission päätöksistä. Hallintokomitea tapaa tai kokoustaan joulukuussa ja kysyisinkin nyt, että onko teillä mitään hajua siitä, mitkä ovat voimasuhteet neuvostossa? Viittaan tässä näihin tutkimustuloksiin. Jos huhuihin on uskomista, niin neuvostosta ei vielä löydy enemmistöä. Kaputto. Niin, Kiittäisin kyllä komissiota tehdystä työstä. Erityisesti kun ajatellaan aloitetta, josta päästiin liikkeelle. Se juontaa vuoteen 2014 Kampotsan osalta. Kysymykseni koskee lausia, jonka myös mainitsitte, mutta kysymys siis. Eikö pitäisi arvioida muita maita, kuten Vietnamia ja Taimaata myös, Pitäisikö toimia ryhtyä niidenkin osalta? Polkumyynnin vastaisia tutkimuksia pitäisi kohdistaa niihinkin. No. Olkaa hyvä. Kolme minuuttia, sopii. Well, thank you. Um, uh, on... Kiitoksia, mitä aikataulutukseen tulee. Tämä on hyvin muodollinen prosessi, juristien päättämä valitus kun vastaanotetaan, niin menettely alkaa ja yleensä on 12 kuukautta käytettävissä, mutta nyt on havaittavissa, että prosessi on tavanomaista nopeampi. Tarkoituksena on ottaa huomioon kylvemisaika. Yleensä aikaa olisi tuon vuoden 2019 helmikuulle, mutta kuten havaitsette, niin aikataulutus on hiukan tiukempi. Kollega De Castro viittasi kysymyksessään neuvoston äänestymiskäyttäytymiseen. No, hienoa olisi tietää, mitä siellä tapahtuu, mutta komissio ei laske ääniä. Tämä liittyy siis kuitenkin GSP asetukseen kyse ei ole YMP-toimenpiteistä, vaan GSP-toimesta. GSP suojatoimenpiteitä ei ole käytetty tekstiilialalla eikä varsinkaan maataloustuotteisiin liittyen. Eli agriväki ei ole äänestämässä tästä, vaan kehitysyhteistyö ja kauppaväki niin sanotusti. Joten tämä on pelkkää arvailua, jos tässä nyt jotain lähtisi sanomaan. Ja mitä kollega Kaputo totesi, niin toden totta vuodesta 2014 lähtien olemme olleet sekä Kambodžaan yhteydessä että Myanmarin, mutta myöskin omaan EU-väkeen, ei tietenkään aina samoihin jalostajiin, varsinkin italialaisiin, mutta Vuonna 2017 ja 2018 saatiin asiakirja aikaiseksi, jonka komissio hyväksyi. Ja siltä pohjalta tutkimus toteutetaan. Mitä tulee Vietnamin ja Taimaan tilanteeseen, niin ihan lyhyesti vain viittasitte polkumyynnin vastaiseen toimintaan. Tämä ei ole tietenkään sellainen. Kyse on suojatoimenpide tutkimuksesta. Vietnamin osalta Voin sanoa, että me neuvottelimme vapakauppasopimuksen. Riisi kuuluu kaikissa neuvotteluissa erittäin tärkeänä tuotteena. Ja Vietnamin vapakauppasopimuksen luvut ovat tässä edessä, niin ne ovat vaatimattomia, varsinkin jos katsotaan, mikä Vietnam on maailman suurimpana tuottajana. Sen toiveisiin liittyy vain ainoastaan riisi. Vain ainoastaan riisiä halusivat viedä EU-hun. 30 000 tonnia hiottua riisiä saivat ja sitten vielä puoli hiottua tai kokonaan hiottua riisiä. Niiden pitää kulkea meidän jalostajiemme kautta, jotta pääsevät markkinoille. Ja sitten on olemassa vielä eräs riisilajike, jota ei tuoteta EU-ssa laisinkaan, joten ei tämä nyt huomattavasti vaikuta markkinoihin. Eli kun ajatellaan Vietnamin merkitystä maailmanmarkkinoilla, tämä on aika lailla pientä. Ja sitten Taimaa, riisi on näissäkin neuvotteluissa erittäin tärkeällä tärkeässä asemassa. En tiedä, mikä on tämänhetkinen tilanne, mutta aika lailla paikallaan on junnattu. Mutta Taimaan riisi kuuluu VTO-kiintiöjärjestelmään, joka luotiin 90-luvulla urukaikierroksen aikana. Joten tai riisin volyymi on aika lailla pieni EU-markkinoilla. Ja meillä on TRQ rikottuun riisiin liittyen. Ja tätä TR6 ei ole juurikaan käytetty. Ja syyn on se, että rikottua riisiä tuodaan Myanmarista. Eli tässä on kilpailu EU-riisin ja muiden viejien, kuten Taimaan kanssa. Siinäpä kaikki TRQ-riisiinkin liittyen. Mikrofoni ei ole päällä. Niin, kiito, kiitämme vastauksista. Ne olivat kattavat mielestäni. Ei ole tarvetta nyt jatkokeskusteluun. Voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Kiitos teille. Kiitos valiokunnan jäsenille. Kiitos, että olette paikalla tämän kokouksessa. Päätän kokouksen. Kiitos.